Tarkistus 14 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi, mitä siellä nyt? Siis voimmeko nyt hoitaa tämän ensin ja sitten saatte puheenvuoron. Eli hylätty. Siis onko teillä nyt ongelma äänestyskortin kanssa vai? Rouva, onko teillä ongelmia äänestyslaitteen kanssa? No yritämme hoitaa sitten sen. Seuraavaksi tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kohta 31 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätösasema kokonaisuudessaan nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi EUn ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma sijoitussuojasopimuksesta. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja sitten päätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi vastalause unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista, eli koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi vastalause koskien lyijyä ja lyijyyhdisteitä. Ensin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaesitys äänet puolesta vastaan. Tämä täytyy nyt tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kuten näette, enemmistö on saavutettu, eli tämä on hyväksytty. E Seuraavaksi EUn strategia naisten sukuelintisen lopettamiseksi. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 20. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 21. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappale J. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi nimen huuton äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdantosan kappale J, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Äänestymme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Seuraavaksi päätöslauselmaesitykset, automatisoidut päätöksentekoprosessit, kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapauden liikkuvuuden varmistaminen, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantasakappale D, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia. Next vote is on the proposed... Seuraavaksi äänestämme ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Iso-Britannian pohjois yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Kohta kaksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta neljä, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, Tämä no, toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 14. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 14, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 18, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää Otetaan tämä uudelleen, koska minä en ollut tarpeeksi tarkkaavainen, pahoittelen. Kohta 43 puolesta vastaan. tyhjä selkeästi hyväksytty. Kohta 47 tarkistus 4, kahdessa osassa ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi meillä on suullinen tarkistus kohtaan 50. Edustaja Kuusman, olkaa hyvä. Obrigado, senhora presidente Kiitoksia puhemies. Me yleisesti ottaen olemme yhtä mieltä mietinnön ajatuksen kanssa kansalaisten oikeuksien suojelemisesta yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta varmasti kaikki tietävät, että tässä on sovittu Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa asioista ja tässä nyt on kuitenkin paljon ongelmia sellaisten kansalaisten osalta, jotka ovat osanneet, asuneet vuosikymmeniä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja heillä on siellä omat asuntonsa ja työsopimuksensa, joten me haluamme, että heidän, heidän tilanteensa vahvistuu siellä automaattisesti. Joten tarkistukseni on seuraavanlainen vetoa siihen, että pysyvät oleskeluluvat luvat käsitellään automaattisesti 30 tammikuuta 2020 mennessä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat asuneet siellä pitkään. Kiitoksia. Thank you. And the key part of uh, that um, remark is the... Ja avainkohtana tässä nyt on siis tämä viimeinen osio, joka oli suullisen tarkistuksen ydin. Eli onko tähän mitään vastalauseita? Ei. Esitän, että äänestämme tästä äänet puolesta. Vastaan. No tämä pitää tarkistaa nyt. Avataan äänestys tästä. Hyvät kollegat, olemme juuri äänestämässä. Ei nyt. Äänestys päättyy. Tämä hylättiin. Seuraavaksi tarkistus kolme puolesta. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 57 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Now close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 77 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 78 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdek- toinen osa äh, limemuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 81 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 87 nimenhoitoäänestyksen, eikä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 88 nimenhuoltoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 89 kolmessa osassa. Kaikki äänestyksen. ensimmäinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty toinen osa äänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hylätty kolmasosa äänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslauselmasta äänestyksen, joka alkaa koko päätöslauselma ja päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Seuraava mietintö edustaja Mavrides, Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2018 kappale 2 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty kohta kolme. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 9, tarkistus 19 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hylätty. Kohta kuusi. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. En todellakaan nyt se Tämä on epäselvä. Aloitetaan, tarkistetaan koneellisesti. Kohta kuusi. Äänestys päättyy. Is hyväksytty kohta seitsemän nimenhuutoäänestys, äh, ne, ne, tarkistus yhdeksän äänestyksen, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kohta 12 puolesta vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa koneellisesti, koneäänestys alkaa kohta 12, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty Tarkistus 28 nimenhoitoäänestyksen, joka alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sitten kohta 22, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kataris 27 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 äänestyksen, joka alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 2 kappaleessa 34 ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 3 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 äänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. hyväksytty tarkistus 24 nimenhuoltoäänestyksenä. Nimenhuoltoäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ja päättyy. ups, no, te, tehdään, äänestetään uudestaan. Eiköhän äänestetä uudestaan, jos se kaikille sopii, koska tässä oli pieni tekninen häikkä. No niin, selvitetään asia. No, äänestämme tarkistuksesta 18 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Tarkistus 18. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 25 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hylätty. Tar- kohta 44 tarkistus 4 puolesta. Vastaan täytyy tarkistaa koneellisesti Äänestys alkaa. Tarkistus 4. Kohdassa 44. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy tarkistus No tarkistetaan koneellisesti. 15 D, koneäänestys äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ja päättyy. hy- hylätty. Okay, niin. niin. Se täytyy tehdä uudestaan, sitä uudestaan, koska kuusi... Nyt selvitetään tämä. Täytyy, täytyy aloittaa uudestaan, koska on jotain häikköä. 26 niin, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdantason kappale C, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty äh, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 johdantason kappaleessa M puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten äänestämme päätöslausumasta kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Seuraavaksi viimeinen äänestys tänään. Lemmik, lemmikkieläinten laiton kauppa EU-ssa. Ta, kappale kaksi ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti, koska tässä täytyy olla vähän hauskaa täällä salissa. Nyt palatte tarkistus 1 Siksi koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten D, johdatus kappaleen jälkeen tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. No, tarkistetaan. Kone, koneäänestys alkaa. Tarkistus 5. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten johdatuksen kappale M, tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää täytyy tarkistaa koneellisesti. Koneäänestys alkaa, tarkistus 6. Äänestys päättyy. Se on ta- hyväksytty selvästi. Sitten päätöslauselmaesitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyvät kollegat, se on hyväksytty. Paljon kiitoksia. Sitten siirrymme äänestysselityksiin. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazatmagyarázatra. Hyvät kollegat, eli nyt vuorossa ovat äänestysselitykset. Pyytäisin, että poistutte pikaisesti täysistuntosalista. Sen jälkeen voimme aloittaa äänestysselitykset. Ensimmäiseksi EUn ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus. Olkaa hyvä. Dear colleagues, there are 80. Hyvät kollegat, täällä on 80 nimeä listalla, eli poistukaa hiljaisesti. Eli Rafaela Samira, Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Colleagues, this Kollegat, tänä aamuna äänestimme Vietnamin kanssa tehtävien sopimusten puolesta. Prosessi ei ollut helppo, mutta pitkän harkinnan jälkeen päätin äänestää tarkistusten puolesta. Vietnamin tilanne on edelleenkin kaukana ihanteellisesti. Vietnamin hallitus on ottanut kuitenkin askelia oikeaan suuntaan. Ja nämä sopimukset eivät pelkästään paranna EUn ja Vietnamin välisiä kauppasuhteita, vaan luovat myös foorumin jatkuvalle ihmisoikeuskeskustelulle vietnamilaisten kanssa, ja tämä hyödyttää Vietnamin kansaa. Meidän kauppakumppanuksissamme pitäisi pitää kiinni erittäin korkeista ihmisoikeus- ja ympäristöstandardeista. Haluaisin pyytää komissiota tutkimaan sitä, millä tavalla avointen ja objektiivisten kriteerien käyttäminen voisi toimia ohjenuorana hyvien kumppaneiden löytämiseksi. Tällä tavalla tällaiset sopimukset voisivat saada enemmän poliittista tukea kaikilta poliittisilta toimijoilta Euroopassa. Kiitos seuraavaksi Aubrey Guest, olkaa hyvä. Merci. Merci, madame. Kiitoksia puhemies. Hyvä, kollegat. Te äänestitte vapakauppasopimuksesta Vietnamin kanssa, joka polkee ihmisoikeuksia, ympäristöä ja tavoitteena on tyydyttää lobbareita, jotka ovat tarjonneet teille champagnea. Te olette suoraan vastuussa ekologisesta katastrofista. Tämä lisää nyt tavaraliikennettä Vietnamin ja EUn välillä. Tämä lisää metsien hakkuuta, lisää saastumista. Nyt meillä on vihreän kehityksen sopimus, mutta se ei estä teitä puoltamasta tällaista ilmastoa tuhoavaa sopimusta. Te olette suoraan vastuussa tästä sosiaalisesta skandaalista, jossa käytetään hyväksi työntekijöitä ja käytetään kapitalismin vasaraa, jolla hakataan sosialismia. Tällä tavalla kielletään ammattiyhdistykset ja kansallisjärjestöt ovat tästä varoittaneet. Te tiedätte nämä tuhoisat vaikutukset tästä sopimuksesta. Jos ette tienneet, niin sitten te ette ole ottaneet asioista selvää. Ja te olette hyvin kyynisiä. Kiitoksia. Seuraavaksi Fitzgerald, olkaa hyvä. Thank you. Uh, this boost will, uh, this Kiitoksia. Tämä uh, sopimus tulee jouduttamaan kauppaa ja uh, lisäämään työpaikkaa ja kehittämään kasvua ja varmasti tulee työpaikkoja ja meidän täytyy tukea työpaikkojen luomista ja innovaatiota. Minä uskon, että oven sulkeminen ei lähennä meitä viettämiin eikä paranna tilannetta ja itse asiassa asent, eikä myöskään se paranna asenteita ilmastonmuutokseen. Ja todellakin tässä on luku myös työntekijöiden oikeuksista, joka on täysin sopu, sopusoinnussa ilostandardien kanssa. Me haluamme olla mukana pikemminkin kuin eristää. Ja totta kai meidän täytyy olla edellikin eh, tarkkaavaisia ihmisoikeuksia niin ilmastonmuutoksen suhteen ja sen täytyy olla jatkuvaa valvontaa. Ja tämä on mukana tässä. Meidän täytyy ylläpitää äh, äh, äh, liikeyhteyksiä näihin uusiin alueisiin, uusiin maihin. Tämä on tapa, jotta me haluamme, jollain tavalla me levitämme näitä standardeja ja arvoja, jotka ovat päteviä Euroopan unionissa. Thank you very much. And next speaker, Kiitoksia. Seuraavaksi Šojdrova, kansanpuolista, olkaa hyvä. Děkuji za udělení slova. Kolego, kolegyně a kolegové, já bych chtěla... Puhemies, kollegat, haluan myös sanoa, miksi minä en ole äänestänyt tässä tämän vapakauppasopimuksen osalta. Ja sinänsä minä tuen vahvasti sopimuksia vapaakaupasta, koska tiedän, että tämä on hyvä tilaisuus molemmille puolille. Samanaikaisesti olen tietoinen siitä, että tämä sopimus on suhteellisen hyvä ja säätelee suhteellisen hyvin niitä määräyksiä, jotka koskevat työstandardeja, työympäristöä ja ympäristön suojelua, mutta valitettavasti tämä sopimus ei ollut vahva impulssi tai ei riittävän vahva impulssi, jotta hallitus olisi vapauttanut poliittisia vankeja. On 140 poliittista vankia Vietnamissa ja Vietnamin hallitus ei kuitenkaan tehnyt tätä elettä ilmoittaakseen, että se myös tukee todellakin poliittista vapautta vaka, rehellisesti. Sen, jälkeen, sen takia minä äänestin tyhjää ja minu, nyt kantani selväksi. Alexander, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vondra. Eh, Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän puolesta ja hysteria, jota täällä nyt on kuultu, osoittaa minulle, että äänestin ihan oikein. Täytyy myöntää, että Tämä oli hankala kysymys. Muistan vielä kommunismin ajat. Ja joskus on hankala toimia hallinnon kanssa, joka vangitsee kansalaisiaan. Ja tämä koskee myöskin Vietnamia. Uskon, että vapaakauppa voi auttaa tilannetta, mutta on tärkeää, että päätöslauselmalla on myöskin hampaat. Ja siksi pyytäisin, että komissio puhuu aina ihmisoikeuskysymyksistä kulonan yhteydessä Vietnamiin ja teettää vaikutusten arvioinnin. Tätä, itse, tätä ikävä kyllä ei ollut tehty tässä sopimuksessa. Kiitos sitten Bombard. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Parlamentti on hyväksynyt ensimmäistä kertaa van der Leyenin komission aloituksen jälkeen vapakauppasopimuksen nyt Vietnamin kanssa. Tämä on huono demokratialle, työntekijöille ja ympäristölle. Demokratialle sen vuoksi, että Vietnamin hallitus on autoritäärinen hallitus, joka ja tämä sopimus hyödyttää ennen kaikkea monikansallisia yrityksiä. Tämä on huono työntekijöille niin Euroopassa kuin Vietnamissakin. Vietnamissa tämä sopimus johtaa monikansallisten ja yritysten ja hallituksen harjoittamaan työntekijöiden hyväksikäyttöön ja ammattiyhdistysliikkeen huomiota jättämisen. Tämä on huono myös ympäristön kannalta, koska tässä ei kunnioiteta kansainvälisiä sitoumuksia. Tämän vuoksi minä todella vahvasti haluan torjua tämän huonon sopimuksen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Brilets. Puhemies, oikeusvaltioperiaate ja perus, äh, perusdemokraattisten arvojen kunnioittaminen, työntekijän suojelu, tämä sellaisia arvoja, jotka, joihin EU on sitoutunut. On kysymys kuitenkin kansainvälistä yhteistyöstä ja meidän täytyy myös vastustaa poliittista populismia ja on kysymys näiden arvojen toteuttamisesta näissä sopimuksissa kolmansien maiden kanssa. Olen valitettavasti vähemmistössä ja olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni voi ajaa myös omia etujaan näissä sopimuksia, mutta samalla suljetaan silmät ihmisoikeusrikkomuksilta ja äh, demokratian huonolta tilalta äh, Vietnamissa. Tästä syystä olen äh, äänestin niin kuin äänestin ja Euroopan unioni on kuitenkin maailman kolmanneksi suurin talousvalta, joka neuvottelee Vietnamin kanssa ja on etääntynyt ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja me emme voi kilpailla tällaisilla periaatteilla. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Dali Vuosta. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Jos ajatellaan Vietnamin ihmisoikeustilannetta, ja jos ei sitä on parantunut niin paljon, niin miksi toimittaja Fan Chi Jong on vangittu? Hän on nyt vankilassa. Häntä syytetään siitä, että hän kehtasi tehdä mitä olla yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja pyytää, että lykättäisiin äänestystä. Siis ihan oikeasti. Ja jotkut sanovat, no, jos me emme tee kauppaa heidän kanssaan, niin miten tämä tilanne koskaan parantuu? No, tämä on kyllä loukkaus niille ihmisille, jotka ovat ottaneet meidän yhteyttä ja pyysivät, että lykkäisimme äänestystä. On törkeää, että olemme pettäneet heidät, ja siksi äänestin tätä sopimusta vastaan. Me olemme juuri osoittaneet, että olemme aivan tekopyhiä. 15. tammikuuta meillä oli päätösasema liittyen vihreän kehityksen ja sanomme, että kauppasopimuksia tehdään ainoastaan, jos niissä on sitovia lausekkeita liittyen kestävään kehitykseen ja Pariisin sopimukseen. Ja nyt on tehty täysin päinvastoin. Meidän pitää hävetä. Kiitoksia sitten kansapuolesta Bellamy. Kollegi, cher collègue, le vote de cet accord... Hyvät kollegat, äänestys tämän sopimuksen osalta oli äärimmäisen hankala. Täällä on ö, esitetty vastalauseita, jotka ovat ö, ihan perusteltuja. Eritoten nämä liittyvät ihmisoikeuksiin Vietnamissa. Me emme lähde kuitenkaan liikkeelle tyhjästä. Tänä päivänä meillä on, me käymme jo kauppaa Vietnamin kanssa. Se on tärkeä kauppakumppani Euroopan unionille. Ja tämä hyödyttää paljon viettämiä. Meidän täytyy kuitenkin nyt kysyä, pitääkö meidän pysyä tässä vai pitääkö meidän yrittää vetää Vietnam vielä lähemmäksi meitä niin, että saadaan eteenpäin esimerkiksi ihmisoikeus- ja ympäristötavoitteita niiden sääntöjen mukaisesti, joita meillä on. Minun mielestäni tässä on nyt menty oikeaan suuntaan. Jos me emme olisi toimineet tällä tavalla, vaarana olisi ollut, että Vietnam siirtyisi lähemmäksi suurta naapuriansa Kiinaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Le Breton ID-ryhmästä. Yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Äänestin tätä vapakauppasopimusta Vietnamin kanssa vastaan, koska uskon, että sillä on kielteisiä vaikutuksia talouteemme ja työpaikkoihimme. Vietnamista tulee jo halpatuotteita. Tämä osoittaa, että kun meillä on kauppavaje 27 miljardia euroa viime vuonna. Tullit on lähes poistettu tässä sopimuksessa ja se vain pahentaa tätä alijäämää. Ja yritykset silloin helpommin siirtyvät muihin maihin. Vietnam on di- kommunisten diktatuuri, jossa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia eikä ympäristöä. On siis tekopyhää kuvitella, että tällä sopimuksella kuin ihmeen kaupalla tehtäisiin siitä salonkikelpoinen maa. Euroopan unioni jälleen kerran on pettänyt arvot, joita se väittää puolustavansa. Kiitos seuraavaksi Kumpula Natri Yksi minuutti. President, the free trade Puhemies, äh, tämä vapaakauppasopimus eh, Vietnamin kanssa on ensimmäinen laatuaan EU-tasolla, Sillä kun puhutaan kehittyvistä maista. Vietnam ei ole äh, helppo eikä täydellinen kumppani. Tässä on pitkä matka äh, ihmisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien parantamiseksi, mutta kehittyvälle maalle Vietnamilla on hyvin kunnianhimoisia sitoumuksia. Se antaa mahdollisuuksia sekä EUn että Vietnamin työntekijöille ja, ja yrityksille ja Vietnam sitoutuu korkealaatuisiin sääntöihin, kuitenkin työntekijäoikeuksiin ja kaikki vastaavat ILOn yleissopimuksia. Tämä sopimus on hyvin tärkeä geopoliittiselta kannalta ja, ja tämä, tämä ei, jotta Vietnam ei kääntyisi Kiinan puoleen. Tässä on sitouduttu uudistuksiin ja EUn täytyy jatkaa tällä tiellä. Tämä ei ole finaali, mutta me meidän täytyy jatkaa yhteistyötä ja dialogia tämän täytäntöönpanoprosessin aikana. Asszony következik egy percre az EPP-ből parancsoljon. Kiitos, että edustaja Kluun. Eh, thank you very much. And I... Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päivän päätöslauselman puolesta, koska uskon, että kauppasopimus antaa mahdollisuuden käydä keskustelua kaikilla eri alueilla, myös ihmisoikeuksista, sosiaalista standardeista, ympäristökysymyksistä. Kauppasopimukset hyödyttävät niin kansalaisia kuin yrityksiäkin, ja ne luovat työpaikkoja molemmille osapuolille. No, Vietnamissa ei ole mikään ihanteellinen tilanne ihmisoikeuksien osalta, mutta Euroopan unionilla on mahdollisuus kaupan kautta myös toimia tällä tasolla. On erittäin tärkeää, että meillä on myös valvonta paikallaan, niitä varmistetaan kaikkien tehtyjen sitoumusten täytäntöönpano ympäristöstandardien, sosiaalisten standardien ja ihmisoikeuksien osalta. Minä tuen sääntöpohjaista kauppasopimusta Vietnamin kanssa. Tämä on paljon parempi kuin, että ei olisi mitään sääntöjä eikä kauppaakaan. Ja mehän jo joka tapauksessa teemme EU-na kauppaa Vietnamin kanssa. Kiitoksia. Sitten Vrečianova ECRstä yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Dohodu o volném... Kiitoksia puhemies. Tämä sopimus vapaakaupasta ja investointisuojasta EUn ja Vietnamin välillä. Minä annoin sille tuen sellaisena hetkenä, jolloin monet maat ottavat tulleja käyttöön ja, ja kauppasotia on julistettu. Tämä on hyvä hetki, tämä on hyvä ele ja on, olen maksanut, kasvanut kommunistisessa Tsekkoslovakiassa ja, ja tietenkin ihmisoikeuskysymykset ovat minulle tärkeitä. Olen seurannut tilannetta Vietnamissa ja tiedän hyvin, että ihmisoikeuksia äh, rikotaan siellä, tämä, että siellä on poliittisia vankeja, mutta olen vakuuttunut, että juuri tämä sopimus Euroopan unionin kanssa on instrumentti, jolla voidaan äh, vaikuttaa tilanteeseen, joka voi parantua, myös äh, parantaa ympäristöolosuhteita. Ja äh, kauppasuhteiden parantaminen on myös yksi osa tätä kokonaisuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Zahadril. Kiitoksia, puhemies. Itse olin esittelijänä tämän sopimuksen osalta vuodesta 2012-2019 asti ja sitten luovuin esittelijyydestä, koska vihreät valehtelivat minusta mediassa. Tiesin, että tätä käytettäisiin verukkeena, jotta voitaisiin lykätä näitä sopimuksia tai hylätä ne kokonaan. On hienoa, että nyt hyvällä enemmistöllä sopimukset ovat menneet läpi. Tällä tavalla voimme edistää vapaakauppaa aikoina, jolloin protektionismi on maailmassa lisääntymässä. Ja mehän tiedämme, kuinka tärkeä geopoliittinen asema Vietnamilla on Aasiassa. Minä tuin näitä sopimuksia ja olen iloinen tuloksesta. Kiitoksia. Seuraavaksi Sean Kelly. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin täysin tukea Vietnamin kanssa tehtävää vapakauppasopimusta EPPn pysyvänä esittelijänä Kakkois-Aasian osalta. Olen täysin tietoinen siitä valtaisesta potentiaalista, joka tällä, tällaisella sopimuksella on tuolla alueella, niin esimerkiksi ympäristökysymysten kuin turvallisen varman sijoitusympäristön osalta. 99 prosenttia tulitarifeista ja kaupan esteistä poistetaan. Tässä on kyse esimerkiksi sian ja naudanlihasta ja maitotuotteista ja niin edelleen. Tämä tuo valtaisia mahdollisuuksia niin Irlannin kuin vastavuoroisesti myös esimerkiksi Vietnamille tässä. Ja toivottavasti tämä sopimus astuu voimaan mahdollisimman pian. Köszönjük képviselőtársunk, és hogyha megengedik, újra megadnám a szót. Kiitoksia. Ja sitten Rafaela saa vielä puheenvuoron, koska emme kuule hänen puheenvuoroon alkuvaiheessa. Okay. Colleagues, this morning before... Kollegat, aamulla äänestimme Vietnamin sopimuksista, eikä tämä prosessi ole ollut helppoa, mutta äänestin kuitenkin viime kädessä näiden sopimusten puolesta – No, Vietnamin tilanne on kaukana ihanteellisesta, mutta Vietnamin hallitus on kuitenkin siirtynyt oikeaan suuntaan. Vapakauppasopimus ja sijoitussuojasopimus parantavat kauppasuhteita EUn ja Vietnamin välillä ja tämä luo myöskin alustan jatkuvalle vuoropuhelulle ihmisoikeuksista ja tämä hyödyttää Vietnamin kansalaisia. Ihmisoikeudet ja ympäristöstandardit on pidettävä korkealla ja komission pitäisi tutkia, miten voidaan käyttää avoimia kriteereitä, joiden avulla löydettäisiin sitten kauppakumppaneita. Tällä tavalla vapakauppasopimukset voivat saada enemmän tukea kaikista poliittisista ryhmistä EU:ssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten päätöslauselmaesitys vapakauppasopimuksesta kolme puheenvuoroa. Ensimmäisenä Rose Vihreistä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Vapakauppasopimus on huono uutinen. Kollegani selittivät eilen, miksi tämä sopimus on täysin ristiriidassa sen kanssa, että halutaan torjua ilmastonmuutosta ja se on myöskin vihreän sopimuksen vastainen. Ja myöskin selitimme, miksi vihreät äänestävät tämättä vastaan, kun otetaan huomioon Vietnamin ihmisoikeustilanne. Maa on autoritaarinen ja siellä ei noudateta kansainvälisiä sääntöjä. Äänestimme tätä vastaan myöskin siksi, että se vaikuttaa erittäin kielteisesti esimerkiksi laittomaan kalastukseen. Ja vuodesta 2017 Vietnamissa on ollut keltaisen kortin menettely, koska se ei ole noudattanut sitoumuksiaan, mitä tulee laittoman kalastuksen torjumiseen. Vietnam on muutama kuukauden ajan tehnyt yhteistyötä EUn kanssa, mutta se ei vieläkään noudata kansainvälisiä sopimuksia liittyen laittoman kalastukseen. Tällä tavalla nyt heikennetään keltaisen kortin järjestelmään ja laittoman kalastuksen torjuntaan. Ja vapakauppasopimus saattaa johtaa siihen, että Euroopan tuodaan tuotteita, jotka ovat peräisin laittomasta kalastuksesta, joten emme pystyneet tukemaan tätä sopimusta. Kiitoksia sitten kansanpuolesta Polchak. Kiitos puhemies. Todellakaan tämä ei ollut helppo päätös meille, eh, jotka tulemme entisistä kommunistimaista, että me äänestämme eh, sopimuksesta kommunistisen maan kanssa. Minä lopulta kuitenkin äänesti tämän puolesta, koska, koska edut ovat suurempia. On tietenkin parempi toimia sääntöjen mukaan kaupankäynnissä kuin ilman sääntöjä ja ilman mahdollisuutta vaikuttaa jonkin maan elämään, sisäisen elämään. Ja nyt me olemme jo nyt yhteistyössä Vietnamin kanssa. Me uskomme, että kauppavaihto, sillä on potentiaalia ja jos ympäristöstandardeja noudatetaan ja että myös pidetään kiinni investointisuojatoimista. Siinä on positiivisia askeleita jotka sisältyvät tähän sopimuksiin. Siksi äänestin sen puolesta. Kiitoksia ja sitten edustaja Valas. Kiitoksia. Tämä sopimus on hyvin samanlainen kuin monet vapakauppasopimukset aikaisemminkin, kuin SETA, Japanin sopimus, Etelä-Korean sopimus, Mercosur – näillä on sama vaikutus. ei olla vielä tiettyä suojaa, mutta nämä sopimukset uhkaavat sitä. Kun ajatellaan komission katastrofia, me näemme, miten yritykset ovat vaikuttaneet näihin yrityksiin. Tässä ei juurikaan suojella työntekijöitä. Ja tässä nyt alennetaan standardeja ympäri maailmaa ja tällä tavalla ilmasto tuhoutuu meidän elinaikanamme. Tämä kapitalismin järjestelmä johtaa siihen, että heikennetään ympäristön suojelua ja kansanterveyttä ja tällä tavalla myöskin hiilipäästöt lisääntyvät räjähdysmäisesti, kun näitä halpoja tuotteita toimitetaan ympäri maailmaa. Mitään vapakauppasopimusta ei ole. Tämä sopimus maksaa meille maapallon. Vietnammal kapcsolatos beruházat. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten sijoitussuojasopimus Vietnamin ja EUn välillä. Shoitrova, olkaa hyvä. Kova. Äh, Tuto, pot, po. Kiitoksia. Minä äh, äänestin tämän sijoitussopimuksen puolesta. Se on sopimus, joka on luonteeltaan toisenlainen kuin tämä edellinen sopimus, josta juuri äänestä, olimme myös äänestäneet. Tässä on kysymys siitä, että EU e-, e on viidenneksi suurin sijoittaja, investoija Vietnamiin. Se on meille tärkeä kumppani. On tärkeää, että, että, euro, että eurooppalaiset sijoittajat ja niiden investoinnit saavat suojaa. Ja tämä sopimus asettaa selkeät säännöt sille. Investoinnit Vietnamissa mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen ja Vietnam ei ole pelkästään lähestymässä taloudellisesti EUta, vaan myös ihmisoikeus- ja hyvinvointiasioissa. Ja Tsekin tasavallassa elää noin 60 000 vietnamilaista ja heidän tilanteensa ei ole yksinkertainen. Ja tämä sopimus voisi sitten par- lähentää enemmänkin Vietnamia. Kiitoksia. Ja edelleen sijoitussuojasopimus. Mariani saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Minä suhtaudun Vietnamin sympatialla ja ystävyydellä ja olen ollut viisi vuotta edustajanakin tuolla alueella. Tunnen hyvin tuon maan kansalaisten kärsimyksen ja todellisuuden. Meidän täytyy objektiivisella tavalla tehdä työtä ja päästä hyvän yhteistyöhön kaiken maailman maiden kanssa. Euroopan unioni ottaa joka paikassa esille tämän ihmisoikeusulottuvuuden. Minä äänestin sopimusta vastaan, koska se ei hyödytä ihmisiä. Euroopan unioni pitkän aikaa sitten jättänyt kansalaisten palvemisen. Tämä sopimus ei myöskään tuo kansalaisille mitään. Tällä halutaan viedä eteenpäin omaa aluetta eikä kehittää muita. Tämän takia minä äänestin Euroopan unionin ja Vietnamin sopimuksia vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vastalause työjärjestyksen artiklan 111 mukaisesti. Ja Ernst Kuesta saa puheenvuoron. Kiitoksia. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja samalla myös tätä äh, luettelua vastaan. Ja miksi näin? haluan tehdä vielä selväksi, että tällä list, luettelo, tässä luettelossa on noin 50 äh, kaasuprojektia, joita on tarkoitus tukea. 50 ja se osoittaa, äh, tämä liittyy myös ilmastonmuutokseen ja meidän pitäisi tukea hankkeita jäsenvaltioissa, jotka todellakin ovat olleet ympäristövahingollisia. Me, kun me tarkastelemme tätä tar- tarkkaan, niin että mitä me, miten me teemme tässä suhteessa Pariisin sopimuksen, ovatko ne sulfusoinnussa keskenään. Ja kun puhutaan kuitenkin ilmastokriisistä Euroopan unionissa, ja, sit, ja tämä julistus oikeastaan on täysin päinvastaista. Euroopan budjetista syydetään rahaa tällaisiin kaasuhankkeisiin ja me emme millään tavalla voi suostua siihen. Pikemminkin pitäisi rahaa käyttää uusiutuviin energialähteisiin, kuten myös rajat ylittäviin virta- sähköjohtoihin. Ajattelen tässä esimerkiksi aurinkovirtaa, aurinkosähköä Espanjasta, jota voitaisiin tuoda toihin maihin tai muitakin hankkeita voitaisiin tukea. Se olisi tärkeää ja tämä, tämä ei tule sopusuunnassa keskenään. Kiitoksia ja seuraavaksi Guesta Aubrey, yksi minuutti. Alors que la Commission européenne... Euroopan komissio on esitellyt vihreän kehityksen suunnitelman ja nyt kollegat sitten äänestivät investoisteista, joita nimitetään yhteisen edun hankkeeksi ja siellä on 32 kaasuhanketta. Ja mistä yleisestä edusta sitten puhutte, kun tuette kaasuinfrastruktuureja, kun kaasu kuitenkin vastaa 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä? Ja mikä yhteinen etu on se, että 29 miljardia julkisia varoja laitetaan näiden ilmastoa hankkeisiin? Ja sitten tuodaan kaasua joka on peräisin vesisärjytyksestä ja se asettaa koko planeetan vaaraan. Parlamentti